parlamenttina ja kansalaisten edustajina meidän pitää saada lisää rahoitusta EUn budjettiin 2020 2027 vuosille uusiutuviin energiavaroihin erityisesti, jotta voisimme luoda uusia vihreitä työpaikkoja ja eh, käyttää uusiutuvia energiavaroja. Meillä on uusi mahdollisuus. Me emme odota minkälaisia uusia tekosyitä, vaan meidän pitää hyödyntää tätä tilaisuutta ja meidän pitää olla maailmassa johtavassa asemassa tässä tehtävässämme. Taloudelliset edut ja intressit eivät saisi olla meidän johtotähtenä. Meidän pitää ajatella kestävyyttä ja luonto, luonto kyllä selviää ilman meitä, mutta me emme selviä ilman luontoa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Edustaja Phillips. Kiitoksia. Tämä on kisa, joka meidän täytyy voittaa, mutta emme itsemme vaan lastemme hyväksi. Olen saanut paljon innoitusta nuorilta, Gretalta ja nuorilta kaikkialla. Lapsemme nyt sitten jäävät pois koulusta ja lähtevät kaduille ja purjehtivat Atlantin yli, vain jotta me poliitikot toimisimme. Ja tämä vaikutus on ollut valtava. Ja seurauksena parlamentilla on nyt ympäristömandaatti, jonka pohjalta meidän kaikkien täytyy toimia. Vuoden 2015 ilmastosuunnitelmat johtavat edelleen siihen, että ilmasto lämpenee vähintään 3 prosenttia vuosisadan loppuun mennessä, ja EUn täytyy sitoutua nolla kasvuun vuoteen 2030 mennessä. Eli meidän täytyy kunnolla investoida uuteen sopimukseen, jolla voidaan torjua ilmastokriisiä ja eriarvoisuutta. Eli minä olen mukana perjantain ilmastolakossa ja vaadin, että maapallon terveyteen suhtaudutaan vakavasti oman poikani Rafin ja meidän kaikkien tulevaisuuden puolesta. Kiitoksia, Seuraavaksi edustaja Evren. Kiitoksia puhemies. Neljä vuotta sen jälkeen, kun Pariisin sopimus on allekirjoitettu, huomaamme, että eh, nämä tavoitteet eivät, niissä ei olla vielä lähelläkään ja toi, nämä suuret saastuttajat ovat jopa pahentaneet toimiamme. Ja hyvä komission jäsen teidän tiedonannossanne, tiedonannossanne unohdettiin mainita tärkeitä asioita. Se, että puolet maailman väestöstä vielä kärsivät näistä ilmiöistä. Esimerkiksi eh, kotitalouksien lämmittäminen ja myöskin se, että meillä ei ole vihreitä alueita tarpeeksi ja se, että kaupungit toteuttavat yli 60 prosenttia kasvihuonepäästöistä. Ja siksi YK pääsihteeri on identifioinut ja määritellyt, että nämä kaupungit ovat erittäin tärkeitä ongelma-alueita ja niihin pitää puuttua. Miten komissio aikoo ottaa nämä kaupungit huomioon 23. syyskuuta ja voisiko komissio myöskin viedä eteenpäin näitä asioita tiukemmin, jotta me olemme tässä johtaja-asemassamme? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gyteland, puolitoista minuuttia. Herr kommissionär. Den eh, valrörelse som vi... Hyvä komission jäsen. Nämä vaalit, jotka meillä oli juuri äsken, antoivat tälle parlamentille selvän viestin, nimittäin, Pitää saada aikaan eh, kestävä muutos eh, mieluummin eh, nopeasti kuin hitaasti ja ottaa johtoasema maailmanlaajuisesti. Minä välitän nyt nuorison äänen tänne parlamenttiin. Meidän täytyy toimia paljon päättäväisemmin kuin tähän mennessä. Tuleva komission puheenjohtaja on jo sanonut, että ilmasto tulee olemaan pääprioriteetti, samoin kuin biologinen monimuotoisuus maailmanlaajuisesti. Äh, tästä voi vain kiitellä, mutta New Yorkissa meillä on mahdollisuus osoittaa, että ähm, tarkoitamme sanamme vakavasti. Siellä voimme näyttää, että haluamme ottaa johtoaseman ilmastokysymyksissä ja Agenda 2030, eikä vain sanoin, vaan myös teoin. Meille sosiaalidemokraateille kestävä tulevaisuus on asia, jonka on oltava taloudellisesti, sosiaalisesti kestävä. Meidän on toteutettava Pariisin tavoitteet. Meidän on näytettävä, että tämä on suurin ja tärkein prioriteetti EUlle, mutta tämän täytyy tapahtua myös maailmanlaajuisesti. On tärkeää, että tuomme jäsenvaltiomme yhdeksi rintamaksi ja osoittaa New Yorkissa, että toimimme konkreettisesti vakavasti. Meidän on myös osoitettava, että otamme Pariisin sopimuksen vakavasti samoin kuin Agenda 2030 ja että olemme ryhdymme konkreettisiin toimiin. Meillä on mahdollisuus New Yorkissa, sitä emme saa hukata. Meidän on osoitettava, että olemme johtava manner, että me pystymme myös kansainvälisesti osoittamaan, että Eurooppa on ymmärtänyt tilanteen vakavuuden, että kannamme poliittisen vastuun. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Paulus. jetzt fast on uusi vuosi, usea vuosi ja osoittaa, että se mistä on päätetty, se että pidetään alle kahden asteen, niin siihen on yhä vaikeampi päästä, koska päästöt eivät ole neljässä vuodessa vähentyneet. Ensi viikolla New Yorkissa on sitten ilmastohuippukokous. Ja suoka anteeksi Liisa ja Kaniete, mutta minä en kato, että Euroopan unionissa olisimme muita edellä ja että olisimme jo päässeet tavoitteisiin. Olemme juuri allekirjoittaneet tämän sopimuksen 1,5 prosentista, ja jos katsotaan nyt, mitä on ehdotettu, niin se ei vielä riitä. Erityisesti kun ajatellaan, mitä viime vuoden erityisraportissa on todettu, kuinka paljon päästöjä pitäisi vielä hillitä. Ja nyt odotan uudelta komissiolta, että kaikilla aloilla katsotaan, millaisia vaikutuksia toiminnalla on ilmastoon millä tavalla se vaikuttaa päästöihin. Tämä ei koske ainoastaan energiapolitiikkaa, vaan tietysti tähän liittyy myöskin liikennepolitiikka ja myös, tietysti myöskin kauppapolitiikka liittyy tähän, koska välillä toimimme sillä tavalla, että muut pahentavat ilmastonmuutosta ja hakkaavat sademetsiä. Eli meidän täytyy suhtautua tähän tilanteeseen vakavasti ja perjantaina kun nuoret lähtevät taas osoittamaan mieltään, niin meidän täytyy tukea heitä. Kiitos. Muito obrigado, senhora. Kiitoksia. Teille esitettiin sininen kortti Furlasilta. Eli kollega haluaisi esittää lisäkysymyksen. Eli haluatteko te nyt sitten vastata tähän pyyntöön? Signora Jutta Paulus. Niin siis, Paulus. Uh, Yksi kollegoistanne halusi lisäselvityksiä ja kysyn, haluatteko vastata hänelle? Didn't catch the question. En siis ymmärtänyt tätä kysymystä. Siis yhdellä kollegallanne on kysymys teille niin totta kai hyväksyn. Kiitos. Eli edustaja Fullas, olkaa hyvä. Puoli minuuttia. Δεν είναι ακριβώ ερώτηση, είναι στήριξη σε αυτά που λέει. Kiitoksia oikein paljon. Tämä ei oikeastaan ole kysymys, vaan halusin vain palata siihen, mitä kollega sanoi. Täällä on paljon ihmisiä, jotka sanovat aina, että Euroopan pitäisi olla johtavassa asemassa. Ei, me voimme olla johtavassa asemassa mutta se on se, mitä kansalaiset haluavat. Eli se riippuu siitä, miten me näemme asiat ja miten me sitten parlamentissa toteutamme oman vastuualueemme. Eli kuinka me voimme todellakin eh, pain, antaa painetta tuonne johtajan, johtajien suuntaan. No, Edustaja Paulus, puoli minuuttia vastausaikaa. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Parlamentilla voi olla hyvin voimakas rooli, koska meidän roolimme on näyttää kaapipaikka komissiolle, jos se ei ole valmis vahvistamaan toimiaan näiden vuoden 2030 tavoitteiden osalta. Me nyt tiedämme, että ne eivät, kaikki, ne eivät riitä siihen, mihin me kaikki haluamme päästä. Eli pyytäisin, että kaikki ryhmät kiinnittävät huomiota tähän parlamentissa, jos olette huolissamme sivilisaatiostamme. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ryhminä. Meidän täytyy jättää poliittiset erimielisyytemme sivuun, koska tämä on meille yhteinen tavoite ja myöskin yhteinen velvoitteemme. Meidän täytyy toimia paremmin ja kiitoksia tästä kysymyksestä. Eh, kiitoksia. Viimeinen puhuja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 ilmastonmuutoksen torjuminen ja Pariisin sopimus pitäisi panna täytäntöön. Ja tämä on suuri haaste aikakaudellamme, koska ilmastonmuutoksen vaikutus ei vaikuta pelkästään talouteen ja hyvinvointiin. Se on todella olemassaoloa uhkaava asia. Minä toivotan tervetulleeksi tämän aloitteen, johon YK on pääsihteeri on ryhtynyt. Hän on kutsunut maailman johtajat keskustelemaan aiheesta aiheesta. E, e, EU voi olla ylpeä saavutuksistaan tähän mennessä ilmastonmuutoksen torjunnassa. EUn 2030 tavoitteet ja sitoumukset ovat kunnianhimoisimmat kaikista suurista valtioista. Unkari on sitoutunut. Se näkyy myös siinä, mitä olemme saavuttaneet BKTn kasvu on erotettu hiilidioksidipäästöjen kasvusta, mutta ilmastonmuutoksen torjunta ei ole pelkästään EUn asia, koska EU tuottaa vain 10 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Tämä haaste voidaan voittaa vain, jos kaikki maat nostavat kunnianhimon tasoa. Siksi to- otan tervetulleeksi komission tulevan puheenjohtajan ähm, lausunnon, jossa hän korosti kansainvälisiä neuvotteluja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Meidän on valvottava tätä työtä, koska äh, planeettamme tulevaisuudesta on kyse. Ähm, Kiitoksia edustaja Toth. Teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö kortin? eli Manalitin sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Kyllä. Eli puoli minuuttia aikaa sitten kysymys, olkaa hyvä. Minun kysymykseni oikeastaan oli edustaja Paulukselle eikä e, edustaja Totille, eli voinko esittää hänelle kysymyksen? No, no, obrigado. Isso, uh... Niin hänelle esitettiin sinisen kortin kysymys hänen puheenvuoronsa jälkeen. Eli nyt sitten jatkamme menettely ilman puhujalistaa. Meillä on seitsemän nimeä listalla. Ja kaikki nämä seitsemän henkeä saavat puheenvuoron, kunhan kukin pitää kiinni puheajastaan. Ensinnäkin Juan Ferreira, yksi minuutti. Obrigado, Presidente. Kiitoksia puhemies. Tässä puhuttiin kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Ja kun jätetään sivuun kaikki kliseet ja propaganda ja muut, niin katsotaan, että mitä jää jäljelle. Se, mitä jää jäljelle, on se, että tämä sama politiikka – joka liittyy ihmisen ja luonnon suhteeseen. Eli ne toimet, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, liittyvät oikeastaan eh, tähän luonnon tuhoamiseen ja politiikoihin, jotka tuhoavat luontoa kaupalliseen, kauppapolitiikkaan ja maatalouspolitiikkaan, jotka tuhoavat meidän järjestelmiämme ja energiantuotanto, joka myöskin tuhoaa luontoamme. Joku on tehnyt laskelmat, jossa puhutaan näistä kasvihuonepäästöistä. Kuinka, jos aloitamme vaikkapa tässä, meillä pitää olla kestävämpiä tuotantotapoja ja kulutustapoja. Meillä pitää olla sellainen järjestelmä, joka ottaa huomioon ja kapitalismi ei todellakaan ole vihreä luonnotaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Spirakin. Kiitoksia, puhemies. Euroopan unioni on todellakin äh, kärjessä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja hyvä komission jäsen, tämän olen todellakin saavuttanut. Olemme kärjessä, mitä tulee lainsäädäntöön ja jäsenvaltioiden tavoitteeseen, mutta se ei vielä riitä. Uusi vihreä sopimus uuden varapuheenjohtaja Timmermansin Green Deal. Sen on kunnioitettava tai huomioitava Euroopan unionin kilpailukyky ja uusiutuviin energiamuotoihin on panostettava. Tämän uuden Green Dealin pitäisi myös perustua uuteen kansainväliseen halukkaiden allianssiin. Nämä ovat maita, alueita ja tavoitteena pitää olla se, että on uusi vihreä kehitys. Nämähän ovat rahoja, jotka me voimme asettaa käyttöön vuosituisesta ohjelmastamme, rahastoistamme, mutta myös yksityiseltä sektorilta. Me tarvitsemme uusia rakennuksia, syklistä taloutta ja uudenlaista kulutusmallia. Nämä voisivat olla toimet tulevaisuuden kannalta. No- Kiitoksia. Seuraavaksi Grappini. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minä uskon, että Euroopan kanta tässä asiassa on ollut hyvin selvää tietenkin olemme asettaneet tavoitteita vuodelle 2030, vuodelle 2050. Nyt seuraavan komission, joka pian hyväksytään, sillä pitää olla pragmaattinen lähestymistapa, löydettävä oikeanlaisia toimia, jotta vuoden 2050 tavoitteet saavutetaan. Tämä huippukokous on tärkeä, koska valitettavasti me, emme pelkästään me saastuta. Ja jos me emme saa aikaan tärkeää edistysaskelta, koko maapallo kärsii myös Kiinan ja Yhdysvaltain saasteista ja EUn edustajien on korostettava tätä. Toivon, että huippukokouksen päätteeksi meillä on konkreettisia toimia maailmanlaajuisesti ja eh, YK täytyy eh, enemmän edistää tätä asiaa. Eh, on hyvä, että meillä on uusi uudet rahoituspuitteet. Me emme saa unohtaa budjettia. Meidän on tuettava pk-yrityksiä, jotta ne voivat sopeutua uusiin toimenpiteisiin. Ja ilman innovointia ja tutkimusta emme voi saavuttaa näitä uusia tavoitteita. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Eli Jones. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia. Aivan kuten kuulimme perjantaina, nuoret ovat todella ryntäneet kaduille osoittamaan mieltään. Ja minä todella olen inspiroitunut ja nöyrtynyt heidän johtajuutensa edessä. Meillä on kolme asiaa, mitä me voimme tehdä. Meidän pitää olla solidaarisia näiden ilmastomielenosoittajien osalta ja meidän pitää pohtia omaa käyttäytymistämme ja meidän pitää elää paremmin tällä planeetalla, mutta edustajina meidän pitää todella viedä eteenpäin systeemistä muutosta. Euroopassa me olemme kasvaneet, kasvattaneet eh, vaurauttamme fossiilipolttoaineiden avulla ja me olemme hyödyntäneet näitä luonnonvaroja maailmanlaajuisesti. Ja nyt meillä on ilmastonmuutos ja todella sellainen epätasa-arvoasema, jota ei voida hyväksyä. Meidän pitää osoittaa johtajuutta, meidän pitää saada nollataso hiilipäästöt ja meidän pitää ottaa kantaa ja muuttaa tätä maailmanlaajuista ilmastoepätasa-arvoa. Ja tässä parlamentissa me pystymme tämän tekemään. Tämä Green New Deal, se pitää saada todelliseksi politiikan aloiksi. Meillä esimerkiksi sellaista kauppapolitiikkaa, joka joka ehkäisee äh, metsäkatoja ja niin edelleen nolla äh, tason, äh, hiilitason rakennuksia ja niin edelleen. Meidän pitää todella hyödyntää tätä tilaisuutta ja rakentaa sellaisia yhteiskuntia ja talouksia, jotka meidän lapsemme ansaitsevat. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Mick Wallis, yksi minuutti. Mr. President. Kiitos puhemies. Tavoitteiden asoittaminen ja kunnianhimon tasosta puheminen, niin sitä eh, ei saa vesittää, eh, mutta EUn politiikka tekee asiasta vain eh, heikemmän. IPCC on 15 prosentilla vuoteen 2030 45 prosentilla vähennetään maakaasua tuottoa. Tämä ei ole sopivaa nykyisen maakaasusjärjestelmän kanssa, jossa meillä on myös nestetettyä maakaasua ja ähm, sarotuksesta saatavaa maakaasua. Shell, yksi suuremmista saastuttajista, on lobannut komissiota ennen 2014 ilmastopakettia. Se, että kaasu olisi parempi energiamuoto kuin kestä, vihreistä lähteistä tuleva energia on Shellin ajatus. Uskotteko, että me voimme saavuttaa tavoitteet, jos emme haasta tätä ajatusta, hyvä komission jäsen? Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kanef. Благодаря, господин председател. А ние всички сме разтревожени от кризата на климата. Kiitoksia, puhemies. Me kaikki haluamme ottaa huomioon ilmastokysymykset. Ja tällä on puhuttu meristä ja joista ja tietysti elintarviketuotannosta. Hyvin paljon on puhuttu, mutta liian vähän on tehty ja nyt täytyy miettiä miksi. Ja vastaukseni on, mikään politiikka ei voi onnistua jos siinä ei oteta huomioon ihmisiä ja ihmisten tarpeita ei oteta huomioon. Kyse oli vain siitä, että suojellaan maataloutta, vaan kyse on myöskin työpaikoista, eikä pelkästään maataloudessa, vaan myöskin teollisuudessa. Meillä pitää olla politiikkaa, joka vie politiikkaa eteenpäin eikä johda siihen, että ihmiset tuntevat jääneensä hylätyiksi. Meillä pitää olla ilmastonmuutospolitiikkaa, joka pohjautuu innovaatioon ja tutkimukseen. Kiitos. Ja sitten lopuksi vielä Carlos Jorinho. As alterações climáticas são o maior desafio com que a humanidade alguma vez foi. Kiitoksia Kiitoksia. Ilmastonmuutos on erittäin suuri haaste, äärimmäisen suuri haaste. Meidän pitää biodiversiteettiä pystyä suojelemaan ja ilman näitä prioriteetteja emme saa aikaiseksi meidän pitää saada aikaiseksi poliittinen konsensus tästä asiasta, koska ilman sitä ei tule mitään. Meidän pitää puolustaa planeettaa ja näitä asioita pitää käsitellä omassa kontekstissaan ja siksi on hienoa, että YK pääsihteeri on kutsunut tämän kokouksen koolle ensi viikolla, jotta todella päästäisiin eteenpäin näissä tavoitteissa. Euroopassa meillä on erittäin suuri ta- äh, kunnianhimon taso ja uusi komissio on tätä vienyt eteenpäin tätä asiaa. Meillä on vahva sopimus jo aikaiseksi saatu ja nyt me haluamme vielä tiukempia tavoitteita Eli meidän pitää todellakin katsoa, mitä olemme saaneet jo aikaiseksi lainsäädännössä. Meidän pitää nopeasti päästä vielä eteenpäin. Meillä on 27 kansallista suunnitelmaa, yksi Euroopan unionin suunnitelma, jota pitää konkretisoida. Kiitoksia. Signor komissario, eh, mikä... Komission jäsen, te olette nyt kuulleet parlamentin puheenvuorot ja nyt teillä on puheenvuoro tämän keskustelun päätteeksi. Kiitoksia puhemies tästä keskustelusta, joka osoitti, että ilmastopolitiikka ja kehityspolitiikka ovat Euroopan keskustelun ytimessä. No sitten Peter Litse sanoi, että joskus eurooppalaiset kritisoivat itseään vähän liikaa. Ja New Yorkissa Euroopan unioni kiitos parlamentin ponnisteluiden, on nyt hyvässä asemassa kertoa kokemuksestaan. Energialainsäädäntö hyväksyttiin täällä. Se sai 80 prosenttia äänestä. Ja ilmastopolitiikka hyväksyttiin täällä. Yli 78 prosenttia äänestä oli puolesta. Eli saimme paljon tukia, tukea komission toimille, jotka liittyvät kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan. Ja mikä nyt sitten on tilanne? Eurooppalaisilla on kunnianhimoisimmat kansalliset panokset, kun katsotaan, mistä ilmastosopimuksesta sovittiin. Eli vähennys päästöjen 140 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Mutta meillä on kaikki lainsäädäntö, jota tarvitaan, jotta päästään tavoitteisiin. Ja koska parlamentti on niin kunnianhimoinen, me voimme ylittää nämä tavoitteet tämänhetkisellä lainsäädännöllä voidaan vähentää lainsäädäntöä 45 prosenttia. Eli meillä on sitovaa lainsäädäntöä ja meillä on hyvää hallintoa kansallisissa toimintasuunnitelmissa. Tällaista ei ole muualla maailmassa. Jos hallitus vaihtuu Yhdysvalloissa, niin politiikka muuttuu. Poliisi pysyy Euroopassa kuitenkin samana vaaleista huolimatta. Eli meillä on vahvaa lainsäädäntöä ja meillä on hyvin kunnianhimoinen ilmastoneutraali strategia. 24 jäsenvaltiota tuki lainsäädäntöä. Ainoastaan neljä puuttuu tällä hetkellä. Ja toivottavasti joulukuun neuvostossa ilmasto neutraalisuus 2050 on todellisuutta EU:ssa. Ja se on erittäin tärkeää, koska se on paljon kunnianhimoisempi kuin kestävän kehityksen tavoitteet, koska niissä sanotaan, että meidän pitää olla ilmastoneutraaleita vuoden 2060 jälkeen. Eli meistä tulee ensimmäinen suuri talousalue, josta tulee ilmasto neutraali vuonna 2050. Ja uusi komissio, uusi puheenjohtaja on sitoutunut ehdottamaan eurooppalaista Green Dealia, ensimmäisen sadan päivän aikana. Ja tähän liittyy ensimmäinen eurooppalainen ilmastolaki, joka liittyy ilmastoneutraalisuuteen. Ja puheenjohtaja haluaa myöskin vähentää päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ellei sitten 55 prosenttia. Eli meillä on New Yorkissa hyviä tarinoita kerrottavana ja saamme tukea myöskin sille, että kehitysmaat pystyvät panemaan täytäntöön suunnitelmia tärkeää ei ole se, että Euroopan unioni on kunnianhimoisin, vaan meidän täytyy tukea myöskin muita. Ja meidän täytyy saada maailman vakuutuksi siitä, että tähän suuntaan on siirryttävä. Me olemme suurin lahjoitusten antaja kehitysmaille yli 20 miljardia vuosittain. Eli voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme tehneet, ja meillä on vielä paljon tehtävänä, koska jos me olemme maailman johtajia, energiatehokkuus, fossiilisten polttoaineiden vähentäminen, työpaikkojen luominen. Tämän jälkeen muu maailma seuraa meitä, eli meillä on vastuuta, koska jos EU ei toimi johtajana, niin sitten kukaan ei toimi. Ja ilmastopolitiikassa tämä on vastuu, johon uusi komissio suhtautuu vakavasti ja parlamentti antaa seuraavalle komissiolle yhtä paljon tukea kuin minulle. Kun teimme ehdotuksia, parlamentti paransi ehdotuksia, ja nyt kun meillä on uuden puheenjohtajan sitoumukset, niin uskon, että parlamenttikin toimii kunnianhimoisemmin. Pari kommenttia. Ilmastoneutraalisuus. Se on vallankumous, taloudellisesti ja sosiaalisesti, ja varmaan suurempi kuin teollinen vallankumous. Näin muutetaan tapaa tuottaa energiaa, muutetaan tapaa lämmittää ja jäähdyttää, muutetaan sitä, miten teollisuus tuottaa hyödykkeitä ja millä tavalla liikumme. Tämä on vallankumous. Miten metaanipäästöjä vähennetään maataloudessa ja lannoitteiden käyttöä. Ja näillä on erilaisia vaikutuksia eri alueilla. Vaikutukset ovat asymmetrisiä, mutta meidän täytyy varmistaa oikeudenmukainen siirtymä. Ja silloin tämä sopeutumisrahasto on tärkeä. Eli komissio tukee ihmisiä ja alueita, jotka ovat eniten kärsineet. Tämä on keskeistä, koska ketään ei saa jättää taakse tässä suuressa muutosvaiheessa, joka Euroopassa nyt on käynnissä. Eli me olemme kunnianhimoisia ilmaston suhteen, mutta meidän täytyy pitää huolta myöskin kansalaisista, jotta tästä tulee oikeudenmukainen siirtymä. Ja sitten lopuksi Ferreiralle. Hän puhui kauppasopimusten ja Mercosurin vaikutuksesta ilmastopolitiikkaan. Ja EU on sitoutunut politiikkaansa ja tukee ilmastotoimia kumppanimaissa. Me olemme pitäneet kiinni tästä periaatteesta kaikissa sopimuksissa viime vuonna. Merkosurissa noudatetaan tätä periaatetta. Sillä on äh, esimerkiksi ilmastonsuojeluun ja ympäristönsuojeluun liittyviä lausekkeita. Ja tämä on vahva sitoumus. Tällä tavalla sitoudutaan Pariisin sopimukseen. Ja tämä tarkoittaa, että sitoutuminen Pariisin sopimuksesta on myöskin rikkomus Mercosur-sopimusta vastaan. Ja Pariisin sopimus on erittäin tärkeä silloin, kun kumppanimaat tekevät hyviä ponnisteluita sopimuksen puitteissa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen. Ja kiitoksia myöskin työstänne ja yhteistyöstä, jota meillä on ollut vuosien varrella. No, parlamentti tietysti mielenkiinnolla seuraa tätä New Yorkin huippukokousta ja toivottavasti Euroopan unioni voi edelleen olla johtajana ilmastokysymyksissä maailmanlaajuisesti. Eli tämä keskustelu päättyy. Ja seuraava kohta esityslistalla Se liittyy Gualtierin mietintöön Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittäminen. Ehdokas on Kristin Lagarde. Ennen kuin aloitamme keskustelun, haluaisin muistuttaa teille yhdestä asiasta. Eli tässä täysistunnossa testataan uutta järjestelmää. Sähköistä rekisteriä. Eli Tällä tavalla voidaan pyytää sinisen, puhe, sinisen kortin puheenvuoroja. Eli teille on jaettu tästä tietoa. Te löydätte lisätietoja omilta parikoiltanne. Eli jos haluatte pyytää puheenvuoroa menettelysilman puhelista tai sinistä korttia, niin voitte käyttää tähän varattuja nappuloita. Eli kyse on nappuloista, joita teillä on edessänne äänestyslaitteissa. Järjestelmä on vielä testausvaiheessa, mutta te voitte pyytää puheenvuoroja niin kuin ennenkin. Eli pyydämme teitä hyödyntämään tätä uutta teknologiaa. Mutta muistakaa kuitenkin ottaa äänestyskortti mukaan, jotta voitte olla mukana keskusteluissa tämän sähköisen välineen ansiosta. Ja sitten käynnistämme keskustelun. Kuten tiedätte, tämä mietintö, josta nyt keskustellaan, se on entisen kollegamme Roberto Gualtierin käsialaa. Hänestä on nyt tullut talousministeri Italiassa. Ja uskon, että hän menestyy erinomaisesti uudessa tehtävässään. Hänen tilallaan on kollega Irine Tinjali, joka esittelee tämän mietinnön ja eilen hänet valittiin talous- ja rahasioiden valiokunnan puheenjohtajaksi. Eli hän sitten korvaa kollegamme Gualtieri myös tässä tehtävässä ja toivotamme myöskin hänelle kaikkea parasta tässä uudessa tehtävässä, tässä erittäin tärkeässä valiokunnassa. Eli hän saa nyt käyttää ensimmäisen puheenvuoron tässä keskustelussa. Eli Tignal, teillä on kuusi minuuttia. Ja hän sanoi, että hän nyt ensimmäisessä puheenvuorossa käyttää koko puheen aikansa. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies. Tällä mietinnöllä Euroopan parlamentti antaa mm, näkemyksensä Euroopan keskuspankin enempääjohtajan nimittämistä. Tämä on instituutio, josta on tullut er-, peruspilari ei pelkästään rahapolitiikan hoitamisessa, vaan myös koko Euroopan taloudellisen integraation prosessissa. Christine Lagardin nimittäminen, hän oli ensimmäinen nainen tässä asemassa. Uh, se on jo itsessään historiallista. Tapahtuu vain vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun tässä, hallis, äh, tässä salissa äh, juhlittiin äh, euron 20-vuotispäiviä. Yhtenäisvaluutta on vahva taloudellinen väline. Se on luonnollinen täydennys sisämarkkinoille, vaan kuten myös johtaja Mario Draghi usein puheenvuoroissaan muistuttaa, se on ennalta ennakkoedellytys sille, että voidaan rahapoliittinen suverenisuus säilyttää globaalistuvassa maailmassa. Euro on kuitenkin paljon muuta kuin pelkä taloudellinen väline. Se on erityisesti kunnianhimoinen poliittinen hanke. Se on rauhan ja hyvinvoinnin unionin kulmakivi ja väline, jolla voidaan suojella ja tukea eurooppalaista taloudellista, sosiaalista ja poliittista mallia niin, että pystymme vastaamaan suuriin muutoksiin tällä aikakaudella. Viimeisen 20 vuoden aikana huolimatta Euroopan taloushallinnon epätäydellisyydestä yhtenäisvaluutta on osoittanut uskomatonta kestokykyä ja vahvuutta, vaikka se joutui kärsimään yhdestä historian kovimmista talouskriiseistä. Siksi sitoumus ylläpitää integriyttä ja keskuspankin ja sen pääjohtajien halukkuus tukea yhtenäisvaluuttaa konkreettisiin rahapoliittisiin toimiin on ollut tae euron suojelemiselle ja parantanut kaikkien eurooppalaisten hyvinvointia. Nämä seitsemän kirjallista, nämä kirjalliset vastaukset, jotka ehdokas on jättänyt, samoin kuin Tämä intensiivinen kuuleminen, joka 4. Eh, syyskuuta järjestettiin Ekon valiokunnassa, eh, osoittaa mielestäni ei pelkästään se, että Christine Lagarde on tietoinen haasteista, eh, jotka hänellä on edessään, vaan myöskin sitä, että hän on valmis ottamaan haasteen vastaan edeltäjältään. Tämä suuri tuki, jonka ehdokas sai Ekon valiokunnassa, osoittaa mielestäni hyvän osoituksen tämän päivän äänestyksen tuloksesta, mutta meidän tehtävämme ei pääty tähän, kuten perussopimukset sanovat ja kuten parlamentin valiokunnan teidänkin tehtävä on. Me tulemme jatkamaan EKPn valvontaa neljännesvuosittaisten rahapoliittisten vuoropuhelujen kautta ja myöskin kirjallisten kysymysten kautta. Me tulemme vaatimaan ja tulemme odottamaan, että tämä toimielin todella täyttää sen tärkeän tehtävän, joka sen on täytettävä. Jos todella haluamme olla kunnianhimoisia, niin silloin euron vahvistaminen ei riitä. Me tarvitsemme uusia instituutioita, uusia välineitä ja todellista eurooppalaista talouspolitiikkaa rahapolitiikan toimien lisäksi. On erittäin tärkeää, että pystymme todella syventämään talous- ja rahaliittoamme, kuten myös sanottiin tulevan puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ohjelmassa, jossa oli toimenpiteitä, jotta saadaan täysin täytäntöön pantua sosiaalinen pilari ja eh, lisäksi Euroopan taloushallinnon eh, kasvuun suuntautunut uudistus. Yhteislainsäätäjänä olemme valmiita vastaamaan tähän haasteeseen. Kiitoksia. Obrigado, signora Tinagli. Kiitoksia, Mr. Sitten toivotan tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan Dombrovskiksen, joka on nyt paikalla ja hän saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Chair. Hyvä puhemies, arvoisat äh, jäsenet. On erittäin suuri kunnia olla aina mukana täällä Euroopan parlamentin istunnoissa. Tänään kun äänestetään Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajasta, se on erittäin tärkeää, koska e- Euroopan keskuspankki on erittäin tärkeä Euroopan talouspolitiikassa. Aivan kuten perussopimuksissa sanotaan, Euroopan keskuspankki on riippumaton, kun se johtaa rahapolitiikkaa. Tämä on sellainen periaate, jota komissio puolustaa täysin sydämisesti. Ja sillä myöskin pyritään takaamaan, se pyrkii takaamaan hintatason vakautta myöskin. Hyvät jäsenet, riippumattomuus ja vastuu menevät käsi, kulkevat käsi kädessä. Meillä on sellaisia mekanismeja, joilla EKPtä pidetään vastuussa Euroopan parlamentin suuntaan. Ja on erittäin tärkeää, että käydään keskustelua tässä parlamentissa ja että se esittää lausuntoja. Se on tärkeää. Ja se on tärkeää, että ehdottaa Kristin Lagardia EKPn puheenjohtajaksi Ekon valiokunnan kantaa minäkin vahvistan. Eli Kristilla Kard on erittäin hyvä tähän tehtävään. Hän myöskin toteuttaa tätä sukupuolten välistä jakaumaa tässä, näissä elimissä, mikä on erittäin tärkeä EKPn rooli Euroopan taloudessa on erittäin tärkeä ja perussopimukset ovat vääränneet, että EKP huolehtii hintatason vakauksesta esimerkiksi, ja kun talous- ja rahakriisi iski ja inflaatio tulisi, EKP on pyr, pystynyt tätä tasapainottamaan tilannetta ja se on ollut ö, kriisin jälkeisinä aikoina tästä tilanteesta on ö, tullut ö, tällainen pysyvä ja myöskään rahapolitiikka pelkästään ei sitä ei pystytä pelastamaan. Tarvitaan kunnollista rahapoliittisia toimia ja myöskin rakenteellisia muutoksia. Rakenteellisissa muutoksissa pitää käyttää eurooppalais, sellaisia toimia, joissa eurooppalaisen yritysten pitää todella muuttaa. Meillä on digitaalinen ajakakausi, ilmastonmuutos ja muita haasteita, johon pitää tarttua. Mitä sitten tulee rahapolitiikkaan? Tarvitaan kestävyyttä ja niillä voidaan saada todella vie, vietyä eteenpäin investointeja ja taloutta. Christine Lagarde ää, ää, puhui tästä itse ja en voisi olla enempää samaa mieltä hänen kanssaan. Ja kun ei, talous- ja rahaunionia syvennetään, se on erittäin tärkeää, tarvitaan parempia pääomamarkkinoita Euroopassa ja myöskin pankkiunioniota. Nämä ovat erittäin tärkeitä rakennuspalikoita, kun rakennetaan kestävämpää euroaluetta. Eli kuulen mielelläni teidän mielipiteitäni, jatkan yhteistyötä kanssani ja EKPn kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi sitten kollegoiden puheenvuorot. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa edustaja Ferber. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. EKPn rahapolitiikka on viime vuosina ollut hyvin tiivisti keskusteltu aihe. Ja on tullut vaikutelma, että Euroopan keskuspankki haluaa johtaa taloutta enemmän kuin varsinaista tehtäväänsä, eli hintavakauden varmistamista. Viime viikon päätös, että lainojen osto-ohjelma käynnistetään uudelleen ja lasketaan korkeja, niin se on käynyt monille kalliiksi. ja Euroopan keskuspankki Draakin johdolla on menettänyt luottamustaan. Christine Lagarde oli valiokunnassa kuultavana ja hän oli tutustunut hyvin EKPn tavoitteisiin. Talous saattaa olla joidenkin mielestä kuulee sokea, mutta meidän täytyy noudattaa sääntöjä. Ja keskipitkällä aikavälillä – Euroopan keskuspankin pitää nyt luopua ultrakevyestä rahapolitiikasta. Tietyissä jäsenvaltioissa ei voida roikkua jatkuvasti kiinni tässä halvassa rahassa. Ja siksi on hyvä, että Lagarde on todennut, että Euroopan keskuspankin rahapolitiikasta viestitään paremmin. Se on nyt hyvin tärkeää. Riippumattomuus, riippumattomuus ei tarkoita sitä, että olisi vastuussa tekemistään päätöksistä parempaan viestintään kuuluu myöskin se, että Lagarde ei vain selitä, vaan myöskin kuuntelee ja ottaa vastaan kritiikin, jota kohdistuu rahapolitiikkaan. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä meille. EKP on keskityttävä nyt oman mandaattinsa. Sen pitää keskittyä omiin päätöksiinsä. Eli tällä hetkellä kansanpuolue tukee Lagardin ehdokkuutta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Fernandes. Ah, eh, Sanoin, että kiitoksia oikein paljon eh, tästä, että olette paikalla Dombrovskis tänä viikolla. Meillä on Ekonissa eh, sellainen puhe, joka on erittäin eh, hyvä, erittäin tyytyväinen, koska ehdokas Lagarde on osoittanut, että hänen linjansa on tällainen jatkuva. Hän jatkaa sitä työtä, jonka Mario Draghi on kehittänyt viime vuosien aikana ja hän on saavuttanut, pystynyt pelastamaan euron hyvin kriittisinä aikoina. Mutta kuitenkin sen lisäksi e, ehdokas on myöskin pystynyt puolustamaan tätä rahapolitiikkaa ja sen puitteita näiden sopimusten puitteissa. Ja niissä on tarpeeksi tilaa kuitenkin myöskin tarkistaa myöskin sitä, että miten voimme jatkaa tätä hintavakautta ja sen puolustamista ja Dombromskis on täällä paikalla. Se on hyvä. Me tarvitsemme sellaista rahapolitiikkaa, joka täydentää äh, tätä rahapolitiikkaa, koska muuten emme voi jatkaa tällä samalla linjalla. Muito obrigado, Jonas Fernandes. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Garicano. Eh, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Emme täällä nyt ole arvioimassa Lagardin pätevyyttä. Kaksi viikkoa sitten hän talous- ja valiokunnassa oli kokous, jossa arvioimme hänen pätevyyttään ja hän selvitti tämän testin erinomaisesti. No, jotkut kollegat haluavat nyt sitten kritikoida Euroopan keskuspankin toimintaa viime, viimeisen seitsemän vuoden aikana. Euroopan keskuspankki on ollut se instituutio, joka on ainoana torjunut kriisiä ja lamaa, joka olisi saattanut johtaa arvaamattomiin seuraamuksiin. Nyt sanotaan, että rahapolitiikalla yritetään tehdä liikaa, ja se on totta. Se tekee hyvin paljon, mutta ei siksi, että EKP tekisi liikaa, vaan siksi, että jäsenvaltiot eivät tee riittävästi. Ja kuten Lagarde totesi puheessaan, jäsenvaltiot voisivat tehdä aika paljon. Ensinnäkin puolet EUn jäsenvaltioista ei ole alijäämässä. Kun otetaan nyt huomioon nämä lähes nolla korot, he pystyvät investoimaan tulevaisuutensa. Ja tämä johtuu siitä, että se on oikea asia tehdä kansalaisten hyväksi. Ja samalla tavalla jäsenvaltiot, joissa ei ole niin paljon toimintaa, kuten Espanjassa, nekin voivat tehdä jotain. Ne voivat tehdä rakenneuudistuksia, jotka tällä hetkellä ovat jumissa, uudistuksia koulutukseen, työmarkkinoille. Ja tällä tavalla voidaan mahdollistaa se, että nämä maat kasvavat paljon enemmän. Ja sitten Euroopan parlamentti ja muut toimielimet pystyvät myöskin tekemään paljon enemmän. Tilanne on jumissa, esimerkiksi talletus, vakuutus, työttömyysvakuutus. Meillä on monia asioita, joita täytyy tehdä, jotta pääsemme takaisin kasvuuralle. Ja me tuemme Lagardin ehdokkuutta, koska katsomme, että hän on pätevä ja uskomme, että hän tekee työnsä. Kysymys on siitä, teemmekö me. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Giegold. Presidente, puhemies. Tämä keskustelu Rovalla Gardin nimittämisestä on minun mielestäni vähän tällainen ähm, harhaanjohtava keskustelu. On yksi aivan selvä merkki. rovalla Garden nimittäminen on itse asiassa tämän Mario Karsin peruskurssin vahvistaminen. EKP pelasti euron ja ilman EKPtä meillä ei olisi hintavakautta sillä kaikkein epävakaimmalla valuutalla ei myöskään ole hintavakautta. Hajoava valuutta ei ole vakaa. Ja siksi nämä syytökset, että EKP ei olisi täyttänyt mandaattiaan, ovat täysin harhaanjohtavia. Nyt meillä on sellainen tilanne, että euroalueen e jäsenvaltiot eivät eh, tehtäviään toteuta sekä ne valtiot, joilla on taloudellisia ongelmia, eh, kun niiden pitäisi tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja taloutta edistäviä uudistuksia, eivätkä etene siinä, mutta samoin eh, ylijäämämaissa, jotka sen sijaan, että vähentäisivät velkaa, mm, eh, eivätkä yritä myöskään saada e- ekologista ja taloudellista muutosta yhteiskuntaan. Siksi olemme iloisia siitä, että Rova Lagarde sanoi, että jäsenvaltioilla täytyy olla yhteinen finanssipolitiikka. Tämä on tarpeen, jotta rahapolitiikan ei tarvitse enää kärsiä liian heikon rahapolitiikan seurauksista. Ja nyt meillä on ensimmäistä kertaa nainen EKPn johdossa ja rahapolitiikan viherryttämistä. Nämä ovat lupauksia Rova Lagardilta ja niistä olemme iloisia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Annemans, yksi minuutti. Hyvät naiset herrat ja kollegat, jotka eivät ole kansanpuolella tai SNDssä, vaan jotka edustavat kolmen puoliryhmän enemmistöä. Huoli tästä huolimatta olette saksalaiset ja ranskalaiset tehneet kaikkensa, jotka saavat omat ihmisensä huipputehtäviin EU:ssa. Macron ja De Leyen ja jopa Cinque Stelle on otettu mukaan nyt tähän peliin. Ja myöskin monet puolalaiset ECRstä ovat nyt mukana tässä kuviossa. Teillä on heikko enemmistö ja nyt tämä näkyy sitten tässä Lagardin ehdokkuudessa. Me kaikki jo tiedämme, että hän on teidän euroalueen epärealistisen politiikan orja. Ja hän joutuu tukemaan Trakin aloittamaan politiikkaa, jotta te voitte pitää kiinni enemmistöstänne ja voitte aiheuttaa lisävelkoja jäsenvaltioille. Ja täällä jo aletaan soittaa niin kuin orkesteri Titanikilla aikoinaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Epping. Kiitoksia, puhemies. Euroopan keskuspankki on kaikkein voimakkain toimielin EU:ssa. Mutta mitä siellä tehdään tällä hetkellä? Jos katsotaan viime viikkoja, niin se on hyvin jakautunut toimielin. No, Jerusalem on jakautunut eri maiden ja eri uskontojen välillä, mutta kun katsotaan Euroopan keskuspankkia, Raak on sillä johtanut tätä linnaa. Hän on jatkanut velan ottamista ja niin edelleen, ja korko on pidetty mahdollisimman alhaalla. Mutta eri puheenjohtajat eurooppalaisista pankeista Alankomaista Saksassa, kansallisissa keskuspankeissa – ovat sitten todenneet, että 16 prosenttia euroalueen arvosta on hävinnyt. Se on hävinnyt Dragin politiikan johdosta, mutta Draghi jatkaa samaan malliin. No sitten mitä Lagarde sitten tekee? No hän on poliitikkojen työväline. Ja me ja säästäjät häviävät tässä pelissä. Ja sitten eläkeläiset saavat yhä vähemmän eläkettä ja nuoret eivät pääse kunnolla kiinni työelämään. Lama on vaanimassa ja kansalaiset eivät pysty suojautumaan näiltä voimilta. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Obrin. Hyvät kollegat, mikä jännä tunne, kun olemme näin uusia eh, jäseniä täällä Euroopan parlamentissa ja puhumme tästä EKPn puheenjohtajan nimittämisestä ja ainoa kandidaatti ei ole täällä paikallakaan. Ja tässä puhutaan EKPn roolista ja niistä tavoitteista, joilla sillä pitäisi olla, koska rahapolitiikka ei ole mitenkään neutraalia, ei ilmastolle eikä myöskään epätasa-arvolle. Epätasa-arvo on sellainen sana, jonka Christine Lagarde tuntee hyvin ja hän on puhunut IMFn johtajana tästä paljon. Ainoastaan kaksi kertaa hän mainitsi sen tässä kyselylomakkeessa. Kun puhutaan ilmastosta, ja epätasa-arvon vähentämisestä. En puhu vain intavakaudesta. On kaksi miljardia euroa markkinoilla ja kuitenkaan niistä hyvin vähän on reaali taloudesta ja missä sitten muut. Hyvin liian, liian kauan aikaa rahapolitiikka on vain palvellut rikkaimpia ja Mario Draghi tuntee tämän erittäin hyvin. EKP ei pysty kuitenkaan vieläkään asettamaan politiikkaansa suurimpien, suurimman osan ihmisiä palvelukseen. Puhutaan Green Dealista, mutta ollaanko kuitenkin va, ollaanko valmiita hida, hinnoittelemaan tai rahoittamaan näitä katastrofialoita? Ei kuitenkaan ja näitä saastuttavia yrityksiä ei myöskään pystytä pysäyttämään. E, onko hän valmis viemään vihreitä investointeja eteenpäin? Ei. Ja hyvin harmillista, että planeetan pitää maksaa tästä hintansa. Ja nämä markkinoiden tavoitteet eivät kuitenkaan vie meidän asioitamme enempään. Jos ajatellaan, kuinka ekologisia ja sosiaalisia asioita voitaisiin vietä, viedä eteenpäin näillä rahoilla, voitaisiin todella investoida reaalitalouteen, reaalipolitiikkaan ja pyri, näillä pyritetään tätä meidän olisi pitänyt sanoa Kristin Lagardille, jos hän olisi ollut täällä puhumassa meidän kanssamme. Jos hän olisi ollut täällä keskustelemassa meidän kanssamme, meidän pitää katsoa, että tämä rahapolitiikka se palvelisi planeettaa ja ihmisiä todella. Mr. Kiitos. Ja seurauksesta Nikolau Alaveanos. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο, η κυβερνήση κυρία Euroopan unioni, pääoma, hallitukset ovat huolissaan uudesta kapitalistisesta kriisistä. He haluavat valmistella pankit ja siihen suuret monopolit viime vuosikymmeninä ovat saaneet ne rahat, jotka kuuluisivat köyhille ja työntekijöille. Tämä johtaa sitten siihen, että pankit ja, ja niiden on myytävää huonoja lainoja eteenpäin pysyäkseen terveinä, mutta tämähän on uhka. Rova Lagardin nimittäminen Euroopan keskispankin johtajaksi. Kyse ei ole henkilöstä. Politiikka ei tule muuttumaan ihan sama, kuka tähän tehtävään valitaan. Jatkossakin lisätään vajetta. Tämä on kapitalistimen, jär, tämä kapitalistinen järjestelmä. Euroopan kansojen on järjestäydyttävä ja ö, taisteltava monopoleja vastaan kaikissa maissa. Kiitoksia. Ja sitten puolitoista minuuttia Niedermayer.